tästä. Ja keskiviikkona 64 artiklan mukaisesti tulen allekirjoittamaan äh, asetuksia yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa. Ja ne julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjojen yhteyksissä. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin teitäkin tämän huomioon.